työjärjestyspuheenvuoro Higgins. Uh, thank you, President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin, että pöytäkirjoihin uh, sisällytettäisiin se ensimmäinen uh, päätösosmaesitys Venäjän osalta, jonka puolesta äänestin. Äänestin siis ensimmäisen ihmisoikeuspäätöslauselmaesityksen puolesta koskien Venäjää. Higgins Kiitoksia Higgins.